Kahdeksastoista 18. syyskuuta keskeytetty istuntojakso avataan uudelleen. Hyvät naiset ja herrat, Pohjois-Irlannin päiväpolttavien tapahtumien johdosta minua on pyydetty vetoamaan kaikkiin luopumaan provosoivista toimista. Ja jos Tarko- tarkoituksena on oltava se, että me emme puutu rauhan neuvotteluihin. Aina on toimittava rauhanomaisessa vuoropuhelun hengissä ja me toivoisimme, että rauhanomaisesti keskusteltaisiin ja että kaikki osallistuisivat tähän uuteen prosessiin. Pohjois-Irlannin äh, Rauhanprosessi on menestyksekäs eurooppalainen prosessi. Me tulemme jatkossakin seuraamaan tilanteen edistymistä. Euroopan parlamentti on valmis toimimaan rehellisenä ja riippumattomana välittäjänä. Me toivomme, että me tulemme näkemään uusia menestystarinoita tällä rauhanprosessin tiellä. Toivottavasti talouskin vakautuu, jotta Pohjois-Irlannissakin ihmiset voivat katsoa turvallisen tulevaisuuden suuntaan. Hyvät naiset ja herrat, saan muistuttaa teitä siitä, että viime torstaina Iveta Griguli on ilmoittanut minulle kirjallisesti, että hän jättää EFDDn ryhmän. Samaisena päivänä puheenjohtajakokouksessa ilmoitin, että tämä tarkoittaa sitä, että